vie eteenpäin alueellista integraatiota ja näin ollen se vaikuttaa suoraan tuon alueen asukkaisiin. Tämä on se syy, miksi se vaikuttaminen, että se vaikuttaminen kansalaisiin se on syy, miksi, miksi minä äänestin sen puolesta. Kiitoksia edustaja Kasmarek. Ja sitten edustaja Posselt, yksi minuutti. Herr Präsident, ich begrüße... Herra puhemies, olen tyytyväinen siihen, että Tonavan aluetta koskeva EU-strategia on laadittu. Se on todellakin eurooppalainen strategia. Se antaa perustajamaalle, Saksalle mahdollisuuden tehdä tiivimpää yhteistyötä Bulgaarian kanssa ja myöskin tulevan jäsenvaltion Kroatian kanssa ja myöskin Serbian kanssa. Ja olen erittäin tyytyväinen, että sekin tasavalta ja Montenegro, kuten muutamat muutkin maat, halutaan linkittää tähän järjestelmään, jotka historiallisesti ja maantieteellisestikin kuuluvat tähän alueeseen, vaikka eivät olekaan ihan Tonavaan alueen maita. Mutta on erittäin tärkeää, myöskin huomioida Bayerin alueen merkitys Tonavan strategiaa laadittaessa ja olen tyytyväinen, että nyt todellakin ajamme tämän tätä Tonavan aluetta koskevaa EUn strategiaa. Kollega. Kiitokset hyvä kollega ja seuraavaksi edustaja Annan yksi minuutti. Thank you, Mr. President. We... Kiitoksia puhemies. Jälleen kerran on nähtävissä, miten Euroopan unioni vie motiivit ennen lopputulosta. Me äänestimme jälleen useista päätösasemista, jotka tuomitsevat ihmisoikeusvärjorikkomukset Kiinassa. Mitä Euroopan unioni tekee todellisessa maailmassa? Me olemme eristäneet Taiwanin, itse asiassa myymme aseita Pekingin kommunistihallinnolle, teemme sen kanssa yhteistyötä, jotta voimme luoda kilpailevan järjestelmän amerikkalaiselle GPS-järjestelmälle, jota presidentti Chirac on nimittänyt teknologiseksi imperialismiksi me puhumme ensin näistä ihmisoikeuksista ja sen jälkeen syötämme rahaa Hamasille. Me emme tee mitään kastrovastaisille toisinasettelijoille Kuubassa, mutta me vakuutamme aina itsellemme, että me olemme täällä ne hyvät ty- tyypit koska meillä on päätösasema ihmisoikeuskysymyksistä. Ja nyt me lähetämme parantar Ashtonin korkeana edustajalle Iranin Kuubaan kertomaan, että niiden demokratia ei ole riittämätön, kun hänelle koko uransa aikana yhtä ainutta kertaa käynyt äänestämässä, eikä hän ole pyytänyt kansalaisen äänestämään hänen puolestaan tai häntä vastaan. Lisäksi Massachusettsin ihmiset aloittivat vallankumouksen, jotta päästäisiin eroon siitä, että veroja voitaisiin nostaa. Me tarvitsemme tämän tyyppisen uuden vallankumouksen uudelleen Euroopassa. Ja, l'ho fatta parlare mezzo minuto in più, cioè un Hyvä. Kollega, annoin teille puoli minuuttia enemmän kuin mitä teillä olisi ollut oikeasti äänestysselityksenne. Edustaja Petrovski. Non c'è? Panie przewodniczący, chcę wyrazić zadowolenie. Herra puhemies, olen tyytyväinen siihen, että päätöslauselma kristittyjä vähemmistöjä kohtaan hyväksyttiin. Meidän on todellakin tuomittava nämä hyökkäykset, koska se on loukkaus eurooppalaisia ja muita valtioita kohtaan. Ja jotta voisimme olla uskottavia, niin meidän tulisi hyväksyä myöskin meidän ryhmämme kaksi tarkistusta, jolla pyrimme etääntymään siitä, mitä on päätetty mielestämme väärin, väärin perusteen. Meidän täytyy katsoa, mitä kristityt ovat tehneet historiamme ja kulttuurimme puolesta. Meidän täytyy kunnioittaa näitä periaatteita sekä Euroopassa että maailmanlaajuisesti. Kiitoksia. Eh, l'ho fatta parlare anche se non... Hyvä kollega, minä annoin teillekin puheenvuoron, vaikka minun ei olisi sitä pitänyt oikeastaan antaa, koska äänestys selityksen olisi voinut antaa vain tonaava päätöslauselmasta, eikä kiireellisistä päätöslauselmista, mutta kun nyt käytitte puheenvuoron, niin halusin nyt tuoda tämän yleisesti näin esille seuraavaa kertaa varten. Kiireellisistä asioista ei järjestetä äänestysselitystä ja sanon tämän myös niille, jotka ovat tässä puhujalistalla. Ja äänestysselityksen voi antaa vain Euroopan tonaava strategiasta. Seuraavaksi edustaja Czarnecki. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, Też chciałbym mówić... Hyvät naiset ja herrat. Haluaisin puhua kristittyihin kohdistuvasta äh, syrjinnästä Afrikassa ja Aasiassa. Mutta nyt puhun toisestakin tärkeästä asiasta, eli Tonavasta. Se on toiseksi pisin joki alueellamme heti Volgan jälkeen. Se virtaa kymmenen eurooppalaisen maan halki. Ja tästä syystä meidän täytyy olla vastuullisia tällä alueella, sillä osa Tonavan alueen maita on nyt kriisissä. Ja siitä syystä meidän täytyy olla solidaarisia. Kiitoksia. Grazie per concludere l'onorevole Liber... Kiitoksia ja viimeisenä kollega Liberatski, olkaa hyvä. Głosowałem za rezolucją dotyczącą... Kiitoksia. Minä äänestin päätöslauselman puolesta. Syynä on se, että se osoittaa, miten avoimia me olemme tiettyjen alueiden tarpeille. Näitä alueita yhdistää tämä yhteinen tekijä, eli pitkä joki. päätöslauselmateksti on selkeämpi kuin alun alkaen se olisi ollut ja muutkin alueet voisivat kuulua meidän huomiomme keskipisteeseen. Kiitoksia. Allorevole Metsaros. Kiitoksia vielä kollega Metsaros, olkapa hyvä. Kiitoksia, herra puhemies. Halusin puhua ihmisoikeusloukkauksista Kiinassa, miksi äänestin puolesta. Ei käy, arvon kollega. Niin kuin äsken jo sanoin, se ei käy. Äänestysselitykset liittyvät vain ainoastaan nä- tähän Tonavan aluetta koskevan EUn strategian, ei mihin muu, mihinkään muuhun. Tämä ei ole minun syytäni. No niin, no, siinä tapauksessa muita puheenvuoropyyntöjä ei enää olekaan ja pöytäkirja esitetään teille myöhemmässä vaiheessa, eli seuraavan kokouksen yhteydessä. Jos teette tätä vastusta, niin juuri äsken hyväksytyt esitykset välitetään vastaanottajille. Keskeytän istunnon. Istunto päättyy tähän. Kiitoksia.